Näin keskustelu on päättynyt. Tästä on kuusi ehdotusta. Ja näin pääsemme seuraavaan keskusteluun, joka koskee ihmisoikeusloukkauksia Bahrainissa, jossa annan puheenvuoron Karl Slyytterille kahdeksi minuksi. Hyvä puhemies. Nyt olemme jälleen kerran käsittelemässä maata, jossa Ihmiset haluavat ihmisoikeuksia, haluavat ilmaista mielipiteitään, haluavat vaikuttaa päätöksentekijöihinsä, he tekevät sen rauhanomaisesti ja sitten heitä vastaan käytetään väkivaltaa. Me olemme nähneet aivan liikaa tällaista tänä vuonna. Tällä kertaa on kyseessä Bahrainin ongelma. Bahrain on tietysti ryhtynyt tiettyihin toimenpiteisiin. Me näemme, että ihmisoikeus kysymykset on otettu esille ja tutkimuksia on esitty, mutta se, että kaikki aktivistit vapautettaisiin vankiloista, eihän ihmisiä voi vankita sen takia, että ihmiset esittävät mielipiteitä, eihän se ole kohtuullista. Eikä minä ymmärrä, miten ihme monta kertaa meidän täytyy vaatia tätä muilta mailta. Sitten on muita asioita tässä päätöslauselmassa, joita minä kannatan. Esimerkiksi USA on katkaissut aseviennin se on erityisen tärkeää. Minä todella vetoan nyt komissioon, että se ehdottomasti varmistaa, että se aivan viimeistä pilkkoa myöten noudattaa tätä asevientikieltoa. Me emme saa ansaita rahaa sillä, että joku hallinto rikkoo ihmisoikeuksia vastaan, rauhanomaista kansaa vastaan käytetään väkivaltaa. Siitä syystä minä vetoan siihen, että komissio ottaa tämän esille. Ajatelkaapa vaikka Saudi-Arabia tai monia muita maita. Minä vetän siihen, että komissio katsoo sitä, millä tavalla tätä asevientia hoidetaan. Ja sitten lisätään ihmisoikeussuojaa Bahrainissa ja saadaan aikaiseksi sovitteluprosessi tuohon maahan niin, että voidaan ottaa huomioon ihmisten toive kestävällä tavalla. Silloin Bahrainilla on mahdollisuus kehittyä oikeaan suuntaan, eikä arabikevät saa muuttua näin talveksi. Puhemies, kiitoksia. Edustaja Keiser, puolitoista minuuttia. Merci, Kiitoksia puhemies. Jos kaikki sanovat, että emme tee mitään torstailta päiväisin, no Bahrain ei varmaan sitä usko. Bahrainin suurlähettilään puheenvuorot ja kaikki meistä, jotka ovat olleet Bahrainissa, sanovat, että no ei näin pidä tehdä, no ei te ette tiedä, siellä on muutoksia tapahtumassa. Tällainen toiminta ei ole rakentavaa. No tätä on kuultu nyt viime aikoina Bahrainista. Nyt täytyy sanoa, että mitä me haluamme tällä päätösasemalla. Me haluamme, että ihmisoikeusaktivistien toiminta, ne jotka ovat osoittaneet rahonomaisesti mieltään demokratian puolesta, ja mehän tiedämme, että vuoden ajan on tapahtunut draagisia tapahtumia ja muutoksia. Ja tästä pari lyhyttä esimerkkiä riippumaton tutkintalautakunta, jonka kuningas asetti ja joka teki kammottavia johtopäätöksiä. Eli siellä on kidutuksia, murhia ja kaikkea muuta. Ja tämä komitea on tämän todennut. No se on hyvä. Nyt pitää ratkaista niitä, jotka ovat syyllisiä, mutta se on toinen asia ja odottelemme sitä. Sitten sain eilen puhelun ja nyt on kolmen puolueen komitea, joka perustettiin muutama kuukausi sitten työnantajien ja työntekijöiden välillä Bahrainissa. Ja siellä on tehty myönteisiä johtopäätöksiä ja nämä ovat myönteisiä merkkejä. Ehkä tässä päätöslamassa ei tästä puhuta riittävästi, ehkä olemme liian kielteisiä, mutta emme nyt kuitenkaan nosta sikaa säkissä. Eli meidän täytyy nyt luottaa näihin voimiin, jotka haluavat uudistaa demokratiaa, ja tuoda demokratian Bahrainiin, mutta meidän täytyy olla valppaina ja kannustaa kaikkein edistyksellisimpiä voimia. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Tänak minuutti. Puhemies, nyt on kulunut vuosi siitä, kun Bahrainissa alettiin vaatia demokraattisia uudistuksia. Ja turvallisuusjoukot ovat todellakin käyttäneet kohtuutonta väkivaltaa taistellakseen väkivaltaa mielosotia vastaan ja siis sen joukot ovat toimivat julmasti. Kuninkaan, kuningas on toisaalta sitoutunut vuoropuhelun Shia enemmistöpuolue on perustanut itsenäisen tutkintalautakunnan ja edusta, e, ehdottanut perustuslaillisia muutoksia. Lisäksi on perustettu sosiaalisen kehityksen ihmisoikeuksien valiokunta. Tämä on askel oikeaan suuntaan sen varmistamiseksi, että perusihmisoikeuksiin palataan ja että ministeriö tulee pitämään kiinni korkeimmista mahdollisista ihmisoikeusstandardeista. EKR-ryhmä vetoa pahran viranomaisiin, jotta ne kunnioittaisivat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, mutta niin ikään pitäisi mahdollistaa se, että ulkomaalaiset lehtimiehet ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt pääsevät maahan. Rikosoikeustutkimukset, jotka nyt meneillään, pitäisi saada kansainvälisen tarkkailun alaiseksi ja myöskin pitäisi päästä valvomaan ulkomailta käsin sitä, miten näitä uudistuksia pistetään täytäntöön. Kiitoksia, hyvä puhemies. Niin haluaisin alkuun äh, kiittää tästä keskustelusta, jota tänään käydään Bahrainin tilanteesta, koska olen sitä mieltä, että tuo maa on yksi niistä maista, joita on unohdettu tässä arabikeväässä. Yli vuoden ajan siellä maassa on käyty mielenosoituksia, painostus jatkuu, mutta se on jäänyt kaikki huomiota kansainväliseltä yhteisöltä. Nyt Euroopan parlamentti osoittaa tämän päivän keskustelullaan, että se on tietoinen tuon maan kehityksestä, että se on tietoinen siitä, että ihmisoikeuksia Bahrainissa on loukattu ja että se tuomitsee nämä ihmisoikeusloukkaukset. Se tuomitsee ennen kaikkea liialliset väkivallanosoitukset, jotka kohdistuvat kansalaisiin. Me tuomitsemme tämän epätasa-arvoisen prosessin, joka on kohdistunut demokraattisiin protesteihin. Lisäksi me tuomitsemme ne rajoitteet, joita on asetettu kansalaisjärjestöille ja niiden toiminnalle. Ja, to- ja meidän täytyy seurata tätä kaikkea konkreettisin toimin ja täytyy ottaa käyttöön ää, äh, riippumaton ää, äh, tutkimuskomitea. Edustaja Vergia, kaksi minuuttia. Merci, äh, Kiitoksia rouva puhemies. Toden totta, on olemassa maita, jo- joihin media kiinnittää vähemmän huomiota kuin toisiin. Bahrain on ollut yksi näistä. Tunisiassa niin ikään oli kansannousu, mutta kyse on nyt erittäin verisestä kansannousun tuha, tukahduttamisesta. Olisimme toivoneet, että olisi voimakkaammin voitu tukea, tuomita tämä teko. Minä en ole niin toiveikas kuin jotkut kollegoistani monista lupauksista huolimatta sortoimet jatkuvat edelleenkin 14. helmikuuta. Tukaritettiin suuri mielenosoitus, jolla muisteltiin kansannousun alkua. Ihmisoikeusjärjestöt, AY-aktivistit ja journalistit joutuvat edelleenkin tänäkin päivänä tuomioistuminen ja mukaan luotan lääkärit ovat hoitaneet mielenosoittajia. Jotkut ovat uskaltaneet puhua journalisteille, tämä riittää tuomioistuin käsittelyn aloittamiseksi. Ihmiset, jotka ovat osallistuneet mielenosoituksiin, eivät ole edelleenkään päässeet koteihinsa. Satoja opiskelijoita on estetty op- jatkamasta opintojaan. Bahrainin hallitus edelleenkin estää YK erityisen tarkkailijan maahan pääsyn. Yhdysvaltain laivaston yksikkö on alueella. Jotkut Euroopan unionin maat niin ikään mielellään tarkkaisivat kuningaskunnassa valitseva tilanne. Euroopan unionin täytyy varmistaa se, että poliisia ja poliisi erityisestikin koulutettaisiin niin, että tästä ei tulisi niitä ikäviä, samoja ikäviä kokemuksia kuin että aikaisemmin on ollut. Aseiden vientikielto ja myöskin se, että Iso-Britannia on yhtynyt tähän kieltoon, on hyvä asia. Eurooppalaiset yritykset ovat erottaneet työntekijöitään ja sitten jo edelleenkään heitä ei ole voitu palkata takaisin nykyaikaisen viimeaikaisen kehityksen vuoksi. Euroopan unioni jatkaa kuitenkin edelleenkin pit, per, ja peräänkuuluttaa ihmisoikeuksien kunnioittamista, mutta sen täytyy myöskin itse toteuttaa pitää kiinni näistä periaatteista. Edustaja Schake, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Maailman äh, talousfoorumin äh, sponsorointi äh, Davosissa Bahrainille osoittaa, että tämä asia pitää ottaa vakavasti kansainvälisissä liiketoiminnassa. Bahrainin viranomaiset voivat olla uskottavia vain silloin, kun ne noudattavat ihmisoikeuksia. Piste. Internetvapaus, ja se, että ihmiset potkitaan, ihmiset saavat potkut sen takia, että he ovat puhuneet ihmisoikeuksista, ovat aivan järkyttävää. Ja se, että väkivalta kohdistetaan rauhanomaisiin mielenosoittamisiin, niin silloin investoinnit eivät myöskään ole houkuttelevia. Shia- ja sunnimuslimien väliset jännitteet kasvavat. Koko ajan on olemassa vaara siihen, että myös Saudi-Arabia ja Iran liittyvät konfliktiin mukaan. EU-pohjaiset yritykset Bahrainissa joutui, niiden pitäisi ottaa uudelleen palveluksensa potkut saaneet työntekijät. Bahrainin viranomaisten pitäisi nyt toimia oikealla tavalla ja osoittaa ehdoton sitoumus noudattaa ihmisoikeuksia ja tehdä uudistuksia. Poliittisten vankien vapauttaminen, varsinkin Adu Adi al-Hawadian ja Madua Budin on erittäin kiireellinen asia tälle talolle. Kiitoksia edustaja ja seuraavana edustaja Makovei minuutti. Demokraattisia mielenosoituksia on tukahdutettu Bahrainissa ja sen jälkeen tilanne on pahentunut. Huolimatta siitä, että tutkimusvaliokunta on tehnyt suosituksia ja että hallitus on luvannut noudattaa näitä suosituksia – mutta väkivalta kuitenkin jatkuu. 35 kuoli maaliskuussa 2011 ja nyt yli 60 on kuollut liittyen väkivaltaisuuksiin joulukuusta 2011. Bahrainin viranomaisten pitää lopettaa rauhanomaisten mielenosoittajien huono kohtelu. Tämä koskee toimittajia, hoitohenkilökuntaa niin heitä on tuomittu sotilasoikeudenkäynneistä. Tällainen menettely pitää lopettaa välittömästi, ja viranomaiset, jotka eivät panne täytäntöön reilun oikeudenkäynnin menettelyitä, heidän on pidettävä tästä vastuussa. Myöskin jatkuvasti on sorrettu ihmisiä yli, esimerkiksi yli tuhat nettisivua on suljettu Bahrainissa. Parlamentin pitää ottaa vahvemmin kantaa tähän asiaan ja EU on painostettava enemmän Bahrainin hallitusta, jotta se noudattaisi lupauksiaan demokraattisista uudistuksista ja että se tutkisi ihmisoikeusrikkomuksia. Kiitoksia. Seuraavana Geringer Dödenberg. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ludność Bahrainu zainspirowana ubiegłorocznymi sukcesami. Bahrainin ihmiset, joita on rohkaisu Tunisian ja Egyptin mielenosoittajien menestys, menivät kadulle – aloittivat protestiaallon ja vaativat sitä, että perustuslainen monarkia poistettaisiin. Näiden hyökkäysten vuoksi 66 ihmistä kuoli. Edelleen Bahrainin viranomaiset käyttävät väkivaltaa kansalaisia kohtaan, rajoittavat internetin käyttöä, rajoittavat yhdistymisvapautta, kuten myöskin liikkumisvapautta. Me vaadimme sitä, että nämä väkivallan teot lopetetaan välittömästi. Me vaadimme sitä, että perusoikeudet palautetaan ja että rakentava dialogi yhteiskunnan kanssa käynnistetään, jotta löydetään rat- rakentavia ratkaisuja. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ojulan minuutti. President. Kiitos rouva puhemies. Bahrain on jo käynyt lävitse merkittäviä muutoksia Monet viattamat kansalaiset ovat kärsineet, mutta maa on nyt ryhtynyt uudistuksiin. Uudistukset eivät voi kuitenkaan onnistua, mikäli ihmiset, jotka ovat syyllistyneet Bahrainin kansalaisten kiduttamiseen ja tappamiseen, eivät joudu tilille teoistaan. Minä kannustaisin Bahrainin hallitusta luopumaan syytteistä, jotka kohdistuvat lääkäreihin, jotka ovat auttaneet mielenosoittajia ja pitäisi vapauttaa myöskin mielenosoittajat ja tuoda tilille teostaan ne, jotka ovat kaltoin kohdalleet rauhanomaisia mielenosoittajia. Bahrain hallitus on tehnyt monia virheitä ja se on menettänyt kansainvälisen kunnioituksen ja uskottavuutensa. Toivottavasti he nyt ottavat opikseen ja että he ymmärtävät, että tie kohti demokratiaa perustuu hien uudistuksiin. Nyt. Edustaja Kaminski, minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Uskon vakaasti, että ei ole mitään kansakuntia, joiden kohtalo ei olisi elää demokratiassa. Ei ole mitään aluetta, joilla demokratian ei kuuluisi kukoistaa. Ja siksi oli hienoa nähdä näitä muutoksia arabikevään jälkeen. Näemme muutoksen tuulia puhaltamassa myöskin Bahrainissa. Ja täytyy sanoa, että Bahrainin kansalaiset halusivat uudistuksia ja hallitus halusi vähän joustaa tässä. Hallitus lupasi tiettyjä muutoksia, mutta hallituksen toimet olivat liian vaatimattomia. Tämä ei riitä. Se, mitä Bahrainissa nyt tapahtuu, on edelleen hyvin huolestuttavaa. Riippumattomia toimittajia ei päästetä edelleenkään Bahrainiin, ja tämä heikentää hallituksen lupausten uskottavuutta. Ei voida puhua demokratiasta ja vapaudesta, mikäli ihmiset, jotka ovat syyllistyneet murhiin, eivät joudu oikeudenkäynteihin. Kiitoksia, edustaja Paska, minuutti. Vážená pani komisárka, počas arabskej jari Kiitoksia paljon, puhemies. Jäsenet, Arabian kevättä viime vuonna aiheutti levottomuuksia myöskin Bahrainissa. Näiden yhteydessä ihmisiä kuoli ja satoja pidätettiin. Bahrainin kuningassa on perustanut kansallisen komitean tutkimaan asiaa. Raporttien perusteella vain viisi henkeä on saanut, viisi henkilöä on kuollut Jotkut poliittiset aktivistit ovat joutuneet väkivaltaisuuksien uhreiksi. Monet eh, tuomioistuin käsittelyt ovat olleet epäoikeudenmukaisia. Kansallinen komitea on suositellut, että nyt ryhdyttäisiin tutkimaan asiaa perinpohtaisesti, perustettaisiin tutkintalautakunta, joka selvittäisi kaikki asian osapuolet Kansallinen sopu täytyy saada aikaan. Tämä edellyttää rakentavaa vuoropuhelua. Minun nähdäkseni tämä pitää tehdä selväksi myös kuninkaalle. Kiitoksia edustaja Obermaier, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Arabikevät on nyt muuttunut arabitalveksi ja lehdistössä kuullaan näistä Syyrian tapahtumista ja Libyasta myöskin. Ja kopti kristittyjä on murhattu Egyptissä ja nyt sitten vuorossa on Bahrain. Bahrainissa on ollut protesteja sunneja vastaan ja yli 40 ihmistä on saanut surmansa. Ja lauantaina poliisi hyökkäsi mielenosoituksia vastaan kyynelkaasulla. Bahrainin turvallisuusjoukot ovat myöskin tässä mukana ja muut arabimaat tukevat tätä hallintoa. Ja näin ollen tämä tilanne pahenee. Siellä on konservatiivisia voimia, jotka vahvistuvat. Ja tämä vaikuttaa kielteisesti uudistuksiin Bahraimissa ja myöskin demokratiaprosessi. Tästä kärsii myöskin muissa Persialahden maissa. Tarkoituksena olisi kuunnella nyt kansalaisten toivoja tai ja meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, mitä tällä alueella tapahtuu. Kelly, Edustaja Kelly, minuutti. Bahrain ei ole maailman hirvittävin muo, eikä, maa eikä köyhin eikä demokraattisin eikä kaikkein takaperoisin. Siitä huolimatta ne asiat, joista tänään keskustellaan, ovat erityisen tärkeitä ja me toivoisimme, että päätösohjelmamme seurauksena voidaan painostaa Bahrainin viranomaisia tekemään tarvittavia uudistuksia. Bahrainin eh, riippumattoman tutkimusvaliokunnan luominen on erittäin kannatettava asia, mutta ennen kuin konkreettisia tuloksia saadaan aikaan, sillä ei ole mitään arvoa. Varsinkin ne ihmiset, jotka ovat rikkoneet ihmisoikeuksia vastaan, täytyy saada oikeuden eteen. Ihmisillä täytyy olla oikeus protestoida. Ne, jotka on rauhanomaisen protestin seurauksena vangittu, pitää vapauttaa. Ja varsinkin ne, jotka ovat menettäneet työpaikkansa siitä syystä, että ovat olleet mukana näissä protesteissa, heille pitää antaa työpaikka takaisin. Lopuksi me emme saa myydä sotilasvarusteita, sotavarusteita

nyt olemme saaneet aikaan hyvin tasapainoisen päätöslauselmaa tekstin. Siinä viitataan puolueettomaan lautakuntaan ja siihen, että ihmisiä on pidätetty mielivaltaisesti ja kirjoitettu tekstissä, niin ikään tunnustetaan se, että institutionaaliset uudistukset maassa ovat olleet riittämättömiä ja poliittisia vankeja ei edelleenkään ole vapautettu. Viime viikolla tapasimme joukon bahrainais, bahrainlaisia naisia. He olivat osallistuneet mieleen osoitukseen ja sitten sanottiin, että pimeät voimat olivat ohjanneet heitä mielenosoituksiin ulkomaisia lehtimiä ei haluta edelleenkään päästä maahan. Miksi sitten YK on kirjoituksen vastainen edustaja ei ole päässyt edes maahan? Miksi hänen maahantulonsa kielletään? Pahraan ei ole voinut edelleenkään sallia sitä, että YK on erityisä komitea menisi paikan päälle katsomaan, mitä maassa tapahtuu. Tätä ei edelleenkään ole sallittu meidän täytyy korkean edustajan kautta vedota Bahrainiin, jotta nämä ihmisoikeusrikkomukset lopetetaan. Lisäksi pitäisi vedota jäsenvaltioihin, jotta ne noudattaisivat yhteistä kannanottoa, joka liittyy aseiden vientiin tuohon maahan niin, että eurooppalaiset yritykset eivät olisi rikoskumppaneina näissä rikoksissa ihmisiä vastaan. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja. Minuutti. Uh, Mielestäni Bahran on tyypillinen esimerkki siitä, mitä kutsutaan askeleksi eteenpäin ja sitten monta askelta taaksepäin. Muulla tavalla ei voida tulkita näitä tuloksia raportista, joka julkistettiin viime vuonna. Tämä tutkintalautakunta toteaa, että kansainvälisiä standardeja ei ole noudatettu oikeus prosesseissa. No sitten kuningas nimesi toisen tutkintalautakunnan, joka esittää sitten uudistussuunnitelman, ja se on tarkoitus esitellä 20. maaliskuuta. Ja olisi ehkä ollut mielenkiintoista odottaa ja nähdä, onko siellä todellakin poliittista tahtoa, mutta se, että sortoa on jatkettu ja edelleen jatketaan ihmisoikeuksien ja ihmisvapauksien rikkomista, niin

bahrainin tulee lopettaa mielenosoittajien kovaotteinen kohtelu. rauhanomaisissa mielenosoituksissa ei tule vangita ketään oman mielipiteensä julkituomisesta. bahrainin hallinnon tulisi sen sijaan tukea entisestään kansalaisaktivismia ja kansalaisyhteiskuntaa. välttääkseen mielenosoitukset bahrain tarvitsee enemmän demokratiaa enemmän kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua sekä aktiivisia toimia työpaikkojen luomiseksi etenkin nuorille arvoisa Repo, puhemies, minä olen tuntenut tämän maan jo yli kolmekymmentä vuotta ja voin vain sanoa, että maa oli hyvällä tiellä ja se voidaan saada takaisin hyvälle tielle. Huolimatta siitä, että se on lähellä Irania erittäin vaarallisessa tilanteessa turvallisuuskoneisto ja kuningashuone ja saudit, jotka mielellään oikeastaan ottaisivat Bahrainin osaksi omaa maataan, ovat myöskin tässä yksi merkittävä tekijä, ei pidä unohtaa. Lisäksi shiat systemaattisesti provosoivat tilannetta Iranista käsin ekstremisti äärisuuntaan. Meidän tehtävämme ei ole toimia tässä yksisilmäisesti, vaan pikemminkin toimia välittäjänä ja varmistan se, että peruslaillinen hyvin toimiva monarkia saadaan aikaan ja järkevä tasapaino toisaalta Shionin ja Sunnien välille, koska muuten tästä tulee vielä valtaisa verilöyly tulevaisuudessa. Arabian kevättä on monissa maissa tällä hetkellä pikemminkin muuttunut suuntaukseksi kohti ääriajattelua. Meidän täytyy nyt huolimatta oikeutetusta kritiikistä, joka kohdistuu Bahrainin meidän täytyy varmistaa, että tämä ei koidu sitten ääriainesten hyödyksi. Kiitoksia puhemies. Pidän hyvänä sitä, että parlamentti puuttuu Bahrainin ihmisoikeusrikkomuksiin. Bahrain on usein listalla, jossa on puhuttu esimerkiksi kuolen uhreista, ja näissä tiedossa se on suurempi kuin päätösasemaiselle 66. Tämä on tärkeä keskustelu, koska monet jäsenvaltiot, ajatellen Bahrainin tilannetta, ovat hyvin hiljaa ja päättämättömiä, vaikka meidän pitäisi puhua tästä kovalla äänellä. Kun katsotaan jäsenvaltioiden reagoita, kun Syyriassa ensimmäiset kuolivat, niin reaktio oli täysin erilainen. Ja kyse on myöskin siitä, että toivon, että ainakin täällä Euroopan parlamentissa standardit ovat samoja maasta riippumatta – me emme voi kohdella eri maita eri tavalla vain siksi, että Ahranissa on yhdysvaltalainen laivastotukikohta eikä venäläinen, ja että sinne toimitetaan amerikkalaisia eikä venäläisiä aseita. Ja varmasti kauppasuhteemme sinne ovat parempia kuin Syyriaan, mutta meidän täytyy kuitenkin noudattaa samoja standardeja Bahrainin ja kaikkien arabimaiden suhteen silloin, kun kyse on ihmisoikeuksista. Kiitos. Näin ollen mm, nämä ilman puhuiluettila käytävät puheenvuorot on loppuun. Mutta vielä tässä sitten lopuksi kannattaa puheenvuoro komission jäsenelle. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. EU kiittää suurta huomiota ihmisoikeuskysymyksiin Bahrainissa. Erityisesti nyt, kun viime vuoden helmikuusta lähtien on ollut paljon levottomuuksia tuossa maassa. Olemme saaneet valitettavasti nähdä, miten ihmisiä on sattumanvaraisesti pidätetty ja joskus jopa pidätetty ja kidutettu, oikeudenkäyntejä käyty ilman mitään oikeustakuita ja perusoikeuksia rajoitettu. Ihmisoikeus kunnioittamista täytyy edelleen parantaa kansallinen, ja kansallinen prosessi täytyy vakauttaa. EUn vastaus tähän tilanteeseen on ollut johdonmukainen. Korkeudustaja Kathy Ashton julkaisi viime vuonna kahdeksan julkilausumaa Bahrainista, jossa vedottiin vuoropuheluun ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, väkivallan välttämiseen. Hän otti tämän asian esille usean otteeseen Bahrainin ulkoministerin kanssa ja hän tapasi itse kuninkaan viime vuoden huhtikuussa. Ulkoasian neuvosto vahvisti tämän saman viestin kokouksessaan maalisuhteen toukokuussa viime vuonna. EUn akkreditoituu edustusto Riadissa on jatkuvasti vuoropuhelussa Bahrainin viranomaisten kanssa. EU kannattaa kuninkaan tekemää päätöstä kesäkuussa 2011, jonka mukaan noitaa käyttöön riippumaton tutkintavaliokunta, jotta voidaan tutkia ihmisoikeusrikkomuksia. Nyt Bahrain hallitus on täytäntöönpanemassa näitä suosituksia, jotka löytyvät tuosta kertomuksesta, joka julkaistiin marraskuussa. EU on ilmaissut halukkuutensa tarjota konkreettista tukea Bahrainin hallitukselle tässä haastavassa tehtävässä, tarjoten apua ja asiantuntemusta. On erityisen tärkeää täytäntöönpanna nämä suositukset täysin ja on myös oleellista, että aloitetaan vuoropuhelu viranomaisten ja opposition välillä – oppositioryhmien täytyy olla omassa tehtävässään, kun mahdollistaan tämä. Sillä jos tällaista vuoropuhelua ei luoda, niin todellinen kansallinen sovinto ei tule syntymään. Lopuksi toivemme on, että niin sanotun kansallisen turvallisuustuomioistuimen langettamat tuomiot noin 20 lääkintäalan ihmiselle poistetaan ja seitsemälle vapaustaistelijalle. Kaiken nämä ihmiset täytyy saattaa uudelleen oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyyn niin, että Bahrainin ja, ja kansainvälistä lainsäädäntöä sovelletaan näissä tapauksissa täysin. Puhemies, kiitoksia hyvä komissaari. Kuten totesin vähän aivan liian nopeasti, niin edustaja Gomes, olkaapa hyvä. Uh, Puhemies, ennen äänestystä haluaisin kertoa parlamentille siitä, mistä olemme kuulleet, että Etiopi hyökännyt Eritreaan. Siellä on surmattu ihmisiä ja kaksi Saksan kansalaista on kidnappattu. Nämä, tässä on kaksi maata, jotka olivat sodassa 90-luvulla. Ja Yhdysvalloilla on paljon vastuuta. EU on antanut paljon tukea toiselle maasta, Etiopialle, mutta ei tee mitä sen pitäisi tehdä. Eli vaatia, että kumpikin maa noudattaa rajasovitteluita, sopimuksia, joista, joita tehtiin pari vuotta sitten, ja tämä on tietysti Etiopian eduksi nyt tämä tilanne. Eli pyytäisin, että Lady Ashton tulisi ensi viikolla parlamentin ulkoiseen valiokuntaan ja kertoisi meille nyt siitä, mitä näiden kahden maan välillä tapahtuu. Kiitoksia tästä tiedosta. Kiitoksia, että meille tästä näin nopeasti. Puhemies, minä kuulin juuri, että seuraavassa täysistun, seuraava täysistuntoviikolla, joka alkaa ortodoksien pääsiäisviikolla, puheenjohtajakokous päätti vastoin ryhmämme toivomusta, että kiireelliset asiat poistaisiin syystä, että minun mielestäni tämä ei ole oikein koska tällä välin huhtikuun aikana varmaan tulee monia kiireellisiä asioita, joista pitäisi keskustella. Minä vastustan voimakkaasti tätä omien sääntöjemme loukkaamista ja toivon, että muiden ryhmien kollegat keskustelevat tästä omien ryhmiensä puheenjohtajien kanssa, jotta tämä väärä päätös kumotaan ja huhtikuussa on kirjallinen keskustelu. Niin. Tämä kokous alkaa tiistaina, mutta Tietysti sitten on täytyy ottaa tämä kysymys esille. Me viemme tämän teidän pyyntönne eteenpäin. Näin ollen keskustelu päättyy tähän ja toistan nyt kolmatta kertaa, joita olen sanonut kuusi päätösosamehdotusta tähän keskusteluun. Nyt tämä keskustelu on päättynyt ja aiomme siirtyä äänestämään.